no, tonne, jos ei puheenvuoro jota 300 puhe, sanaa. Sitten seuraavan kohtaan estyslistalla Mauritania ja erityisesti Diramda Abeidin tapaus. Tiene la palabra. Puheenvuoron saa Edustaja Lohviiler. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos eh, puhemies, eh, arvon kollegat. Eh, Mauritania virallisesti lakkautti orjuuden, mutta kuitenkin se on käytännössä vielä olemassa. Kansalaisjärjestöt Mauritaniassa, kuten SOS, orjille on tuonut orjuuden jälleen julkisuuteen. Mauritanian hallitus, hallituksen pitäisi ottaa näiden järjestöjen työ vakavasti ja nähdä se oikeastaan tukena taistelussa orjuuden poistamiseen. Mutta nyt kuitenkin tilanne on ihan Päinvastoin, tänä päivänä me vaadimme tällä päätöslauselmalla hallitukselta, että se lopettaisi toimensa ja painostuksensa äh, orjuuden vastustavia äh, järjestöjä vastaan. Me vaadimme, että nämä äh, aktivistit vapautetaan ennen kaikkea Biram Dal Abeid. Maurita- se, joka haluaa taistella orjuutta vastaan Mauritaniassa, eh, hänen täytyy taistella myös eh, köyhyyttä vastaan. Ja tähän kuuluu, että Haratinin ryhmä on saanut mahdollisuuden eh, saada maata maata, jolla he ovat sukupolvia työskennelleet ja viljelleet. Mauritanian hallituksen pitäisi tässä olla aktiivinen. Myös ne kansainväliset yritykset, jotka toimivat Mauritaniassa, heiltä pyydetään, että he eivät käyttäisi lapsityövoimaa tai pakkotyövoimaa. Ja tämä on varmasti myös EUn tehtävä varmistaa, että millään muotoa esimerkiksi kauppasuhteissa Mauritanian kanssa ei käytetä myöskään epäsuorasti orjatyötä. Kiitos. Gracias. Tiene la palabra el señor. Seuraavaksi edustaja Preda. Merci, euh, monsieur le président Euh, euh, Kiitoksia puhemies. Kun tänään nyt sitten puhutaan Mauritaniasta ja Diram Dar tämä ei ole minulle mikään yksinkertainen asia. Ehdotin kyllä tätä e- aihetta, mutta tämä ei ole helppoa, koska niin kuin eh, ehdotuksena muihin aine, aine, aiheisiin tänään olen monta kertaa tavannut tämän henkilön Diram Dar Hän on sitoutunut orjujen vastainen toim- ihminen ja minulla on tässä hiukan tunteitakin pelissä, kun tätä asiaa käsitellään. Ja minä py- pyytäisin vi- vakavasti viranomaisia Mauritanissa vapauttamaan tämän miehen, joka toimii maansa hyväksi. Yleisesti ottaen Mauritanian pitää päästä pois tällaisesta todellisuuden kieltämisen kierteestä. Sen pitää kantaa vastuu orjuuden seurauksista. Sen pitää mahdollisimman nopeasti tarttua näihin kysymyksiin, jotta Mauritanian kansa saa elää vapaasti. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Citananska. Kiitoksia. Aj napriek tomu, že sa píše rok 2014. Kiitoksia. Vaikka eh, nyt on jo vuosi 2014, meillä on vielä valtio, jossa eh, uuden aikainen orjuus on nähtävissä. Siellä elää todellisia orjia, on eh, isäntiä, jotka päättävät heidän elämästään. Minä tuomitsen tällaisen tilanteen. Tällaiset käytänteet ovat jopa laittomia tässä maassa ja vaadin, että Mauritanian hallitus vapauttaa herra Viramda Abeidin, joka on orjuuden vastustaja. Jos hänet tuomitaan, niin tämä on suuri isku orjuuden vastustajille. Tämä ei ole pelkästään ihmisoikeuksien rikkomus, vaan myös tämän maan lakien rikkomus. eikä mitkään taloudelliset edut saisi vaikuttaa meihin tällaisessa asiassa. Manche von uns der letzten Jahre Osalla meistä on ollut äh, mahdollisuus äh, olla äh, mukana tässä työssä Mauritaniassa olla kieltämässä orjuutta. Entisen orjan poikana hän on pyrkinyt taistelemaan orjuutta vastaan, ei vain kotimaassaan, vaan myös kansainvälisesti. Ja hän ja hänen kanssataistelijansa on nyt vangittu ja hän, hänet voidaan tuomita jopa kuolemaan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, että nämä ihmiset vapautetaan välittömästi – ja että Mauritania noudattaa kansainvälisiä allekirjoittamia sopimuksia. Minä toivon, että pääsemme vuoropuheluun Mauritanian hallituksen kanssa niin, että nämä olosuhteet saadaan vihdoin päätettyä. Señor Corral, Kiitoksia. Viimeisimmän Amnesty Internationalin eh, tiedotuksen mukaan Mauritanian, siis joka on erittäin köyhä maa ja 3,5 miljoonaa ihmistä, eh, yli 300 000 eh, ihmistä kärsivät, erävät orjuudessa. Orjuus on vielä mm, kauhea todellisuus Mauritaniassa, joko on tällaista kotiorjuutta tai sitten on Ähm, äh, lapsia, joita äh, käytetään äh, ähm, väärin käytetään lapsuudesta vauvasta asti, koska ovat orjien lapsia. Jokainen päivä, jonka ihminen joutuu elämään orjuudessa, on ihmisoikeuksien rikkomus. 11. marraskuuta 2014 hirosossa pidätettiin useita ihmisiä, USA, mukaan lukien Biramda Abeid, joka taisteli tätä tilannetta vastaan. Euroopan unionin täytyy käyttää kaikkensa, jotta Mauritanian viranomaiset vapauttavat kaikki mielipidevangit. Yes. Señor Depré. Edustaja Depré. Uh, oui, monsieur le président. Puhemies Aalderyhmän nimissä haluan julkisesti ilmaista meidän tukemme tälle päätöslauselmalle, kun tässä vaaditaan, että välittömästi vapautetaan Erabed ja muut aktivistit ja että tuomitaan selkeästi orjuus, jota edelleen siellä harjoitetaan. Pahoittelen kuitenkin sitä, kun kahden suuren ryhmän oppositio ei ole osallistunut näihin tärkeisiin kohteen tässä tekstissä. Me olemme ehdottaneet kohta, jossa pyydetään, että Mauritanin hallitus allekirjoittaisi pöytäkirjan kirjan, joka liittyy Afrikan ihmisoikeussopimukseen, mutta se, siitä kieltäydyttiin. Me halusimme kohtaa, jossa komissio alkaa poliittisen dialogiin Mauritanian hallituksen kanssa ihmisoikeuksien noudattamisesta artiklan kahdeksan mukaisesti kotonuun sopimuksessa. Sitäkin kieltäydyttiin. Me pyysimme, että tähän päätöslausumaan otettaisiin pyyntö komissiolle alkaa viralliset neuvottelut 96 artiklan mukaisesti, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Tästäkin kieltäydyttiin. Minä en ymmärtänyt tällaista asennetta, puhemies me kuitenkin olemme neuvotelleet ja on puhuttu ryhmien auktoriteetista, mutta mielestäni tämä on todella heikko perustelu mihinkään. Kiitoksia. Senor. Kiitoksia sitten herra Senra Rodriguez. Gracias, presidente. Edustaja. Kiitoksia puhemies. Artikla 8 ihmisoikeusyleissopimuksessa jota juuri olemme juhlistaneet, kieltää kaiken tyyppisen orjuuden tällä hetkellä 66 ihmistä tämän jälkeen. Vieläkin ihmisiä pakotetaan työhön, kun maailmassa 4,5 miljoonaa joutuu seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Meidän pitää myös huomauttaa, tuomita neoliberalistinen politiikka, joka on kuin uhka ihmisoikeuksille. Sam, artikla 4 toteaa tämän koko maailma, myös EU on samaa mieltä. Siksi olemme sitä mieltä, että me emme voi kats- kääntää katsomaan muualle ja sitä paitsi meidän pitää vaatia, että Mauritania vapauttaa äh, herra Diramda Abeidin ja lopettaa orjuuden ja ja ryhtyy toimenpiteisiin, jotta eri valtiot ja EU pakottavat monikansalliset yritykset noudattamaan kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Polchak. Poukázat na to, jak již zde bylo řečeno, že Mauretánie je skutečně jako poslední stát světa. Niin, täällä on jo mainittu moneen kertaan, että Mauritania oli maailman viimeinen maa, joka vuonna 1981 eh, kielsi orjuuden. Siihen asti orjuus, tai sen jälkeen eh, orjuus on ollut rikollinen teko eh, Mauritanian lainsäädännössä. Ja mm, maailman raport, erään raportin mukaan Mauritaniassa on suhteessa kaikkein eniten väestöä, joka elää nykyään vielä uuden aikaisessa orjuudessa, 4 prosenttia. Eli on hyvin vaikea muuttaa vanhoja tapoja yhteiskunnassa, mutta eihän se voi olla mikään tekosyy. EUn täytyisi auttaa Mauritania, jotta se pääsisi eroon tästä kaameasta tilanteesta. Haluan kiittää edustaja Predaa siitä, että hän teki aloitteen tähän tärkeään päätöslauselmaan. Gasvar. En näe täällä herra Gas. Vaaraa. Ilmeisesti hän ei ole täysistuntosalissa. No niin, sen jälkeen puheenvuoron saa edustaja Versia. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies erikoinen maa tämä Mauritania. Varmastikin pitää muistuttaa siitä, että tämänhetkinen presidentti herra Abdelaziz on tehnyt sotilasvallankamauksen. Hän on en, kuitenkin ensimmäinen demokratiavaltiopresidentti itsenäisyyden jälkeen. Tämä on kuitenkin maa, siellä harjoitetaan ihmiskauppaa ja tämä rahoittaa erilaisia aseellisia ryhmittymiä. Rasismi on yleistä maassa ja se kohdistuu erityisesti mustiin afrikkalaisiin. Tämä rasismi on tavallaan institutionalisoitu orjuuden takia, vaikka se on virallisesti kielletty 81 ja se on tehty myös rikoslainalaiseksi. Tällä hetkellä vain ain, yksi ainoa oikeudenkäynti on tehty ori, orien, os, or, orien omistajaa vastaan. 2008 jälkeen Diranta Aveid ja myös muut opposition jäsenet ovat taistelleet orjuutta vastaan ja kyseenalaistaneet sen oikeudellisen äh, uskonnollisen pe, äh, perustan. He vaarantavat henkensä. Pitää todellakin painostaa tätä maata, jotta se lopettaa orjuuden ja huolimatta näistä puutteista. Minä tulen äänestämään tekstin puolesta. Edustaja Castaldo seuraavaksi. Gracias, señor presidente. Kiitoksia eh, puhemies. Tällä kerran puhumme täällä Viram eh, Daabeidista, joka on rohkea aktivisti, jota eh, pidätettiin 11. marraskuuta Mauritaniassa, koska hän on puolustanut mm, köyhimpiä lapsia ja niitä, jotka elävät pakko-orjuudesta. Vaikka orjuus on poistettu, niin se on järjestelmällinen ongelma yhteiskunnassa, jossa tästä ei rankaista. Yli 197 miljoonaa euroa on sinne välitetty yhteiskunnallisen integraation ohjelmiin mutta tällä tavoin kun toimimme, me olemme tukijana hallitukselle, joka ei ymmärrä vielä, että jos ei noudateta oikeuksia, niin silloin ei voida saada Euroopan ystävyyttä. Toivoisimme, että korkea edustaja ei sulje silmiään, vaan tekisi kaikkeensa, jotta Euroopan unionista ei tulisi osallinen siinä, eh, että eh, jälleen pidätettiin ihminen, joka taistelee orjuutta vastaan. Meidän täytyy tukea häntä. Piramda Habeid eh, on vapautettava. Koko Mauritanian kansa on vapautettava. Señor Epitideios. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Deios. Είναι ίσως απίστευτο, αλλά στον 21ο αιώνα... Kiitos. Vaikuttaa ihan mahdottomalta uskoa, että 2000-luvulla 20 prosenttia Mauritanian väestöstä olisi äh, orjia. Maan hallitus ihan yksinkertaisesti vain hyväksyy tämän tilanteen ja sen vastaus tähän ongelmaan on ollut se, että se on heittänyt Biram Dah Abeidin ja monia muita hänen edustamastaan kansalaisjärjestöstä vankilaan. Tämä ei ole demokraattista ja tämä on ehdottomasti tuomittavaa. Mutta me olemme nähneet myös muita maita, kuten esimerkiksi Kreikan, jossa viranomaiset ovat eh, heittäneet vankilaan valitun eh, jäsenen ja eh, puolueen muitakin jäseniä. Joten ei missä tahansa päin maailmaa, vaan siis ihan Kreikassa, koska minusta se todistaa sen, että kyllä tässäkin parlamentissa on paljon tekopyhyyttä. Me valitamme näistä tilanteista muissa maissa ja hyväksymme sen EU-maassa. Edustaja Lenta. E, panie przewodniczący! choć niewolnictwo zniesiono w mauretanii on vuonna 1991, niin siltikään ei ole minkäänlaisia sääntöjä, jotka rajoit, poistaisivat todella orjuuden. Ja se myös periytyy, koska se liittyy siihen, missä on syntynyt. Ja tällaista ei mitenkään voi hyväksyä EU-ssa, koska kyse on kuitenkin maasta, joka on, kuuluu AKT-maihin. Meidän pitää tukea paikallisia aktivisteja. Tämän takia me juuri tuemme Diramda Abedia ja muita, jotka taistelevat orjuutta vastaan ja useinhan heidät on tästä vangittu. Meidän pitäisi myös odottaa, että hallitus todella poistaa ja lopettaa orjuuden, koska näin voidaan kunnolla tukea tätä maata ja aina yhteistyötä sen kanssa. Kiitoksia edustaja Kiitoksia puhemies. Tämä on nyt kolmas kerta, kun täällä keskustelemme ihmisoikeuksia tässä maailman kolkassa, ja on vaikea uskoa, että keskustelemme vielä orjuudesta näinä päivinä, mutta näin on erityisesti kun ymmärrämme, että Mauritania oli viimeinen maa maailmassa, joka virallisesti äh, kielsi orjuuden vuonna 1981. Kuitenkin 33 vuotta tämän jälkeen epäilen, että jopa 4 prosenttia tai ehkäpä jopa 20 prosenttia kansasta elää orjuudessa. Me emme voi hyväksyä tätä ja meidän täytyy painostaa Mauritania ensinnäkin noudattamaan omia sääntöjään ja antamaan mahdollisuus orjille omistaa oma maansa. Meidän täytyy myös kunnioittaa ja vapauttaa herra Da Abeid, koska hän ei vankilaan olisi pitänyt joutua. Sitten puhujat ilman puhujalistaa. Tässäkin monia puheenvuoropyyntöjä, kaikkia ei voida hyväksyä, joten ensimmä, ensinnä Rova Geringer. panie przewodniczący! biram dagh puhemies biram dagh on, on oman liikkeensä puheenjohtaja ja hänet vali, hän sai äh, YK ihmisoikeuspalkinnon 2013, mutta 11. marraskuuta 2014 hänet ja äh, hänen liikkeensä äh, kannattajia rauhanomaisella marssilla vangittiin ja heitettiin vankilaan. Mauritania on EUn kumppanusmaa AKT-sopimuksen perusteella. Muistutamme, että EU vastuuttaa lapsityövoimaa, ja silpomista. Ja sen vuoksi me muistutamme Mauritanian hallitusta noudattamaan niitä sitoumuksia, joihin se on itsensä velvoittanut. Mikäli me vahvistamme suhteet, meidän pitäisi vahvistaa suhteitamme Mauritanian kanssa, koska silloin me voisimme paremmin suojella näitä aktivisteja. Edustaja Marias. Πράγματι εδώ έχουμε ένα κατεξοχήν ψήφισμα. Puhemies, tässä, tässä on kyseessä päätöslausuma, joka liittyy ihmisoikeuksien puolustamiseen ilman poliittista eh, ripeyttä, niin kuin aikaisemmin osoitettiin Venezuelan kohdalla. Niin tässä on kyse hallinnosta Mauritaniassa ja tässä yhteydessä voimme sanoa, että haluamme, että vainot lopetetaan – jotka kohdistuvat oppositiohenkilöihin, kuten juuri Biramda Abeidiin. Mielestäni tässä kohtaa olemme saaneet tekstin täysin oikean muotonsa ja kerrankin parlamentti todella puolustaa ihmisoikeuksia, mutta sen pitäisi tehdä ihan samalla tavalla äh, myös EU-valtioissa, maissa, jotka ovat kärsineet erilaisista muistioista ja maissa, joissa troikaa on polkenut ihmisoikeuksia. Ja meidän, mehän olemme esittäneet kysymyksiä toimielimille ja selvästikin syy, miksi ihmisoikeuksia ei noudata Kreikan kaltaisessa maassa, johtuu siitä, että tällainen muistio on laadittu. Jakovik. Edustaja Jakovic. Da danas u ovom parlamentu raspravljamo Tänään tässä parlamentissa keskustellaan maasta, joka on oikeastaan kumppanimme. Maa, joka kuitenkin vielä harjoittaa orjuutta. Mauritania, hyvät naiset ja herrat, on Välimeren unionin jäsen. Siis sellaisen unionin jäsen, jonka me Euroopan unionissa olemme perustaneet tai ainakin aloitteen siitä tehneet. Tietenkin tässä haluaisin tukea kovasti tätä päätöslauselmaa ja sanoa ihan selvästi, että korkealta edustajalta Mogherinilta odotamme, että he tekee kaikkeensa, jotta herra Abeida voidaan vapauttaa vankilasta Mauritaniassa, koska hänestä on tullut järjestelmän vastaisen taistelun symboli ja erityistään taistelee epäinhimillisiä olosuhteita vastaan, joissa noin 20 prosenttia Mauritanian kansasta asuu. Siksi me odotamme erittäin päättävästä toimintaa Rova Mogherinilta. Grazie, signor Presidente, onorevoli deputati. Kiitoksia puhemies, arvoisat äh, parlamentin jäsenet. Tyytyväisinä otamme vastaan tämän Euroopan parlamentin äh, päätöslauselman ihmisoikeustilanteesta Mauritaniassa, joka äh, käsittelee Biram Da Abedin tapausta ja muita hänen järjestönsä jäseniä. Me tunnemme hyvin Biranmin tapauksen. Hän on ihmisoikeuksien puolustaja Mauritanissa ja torjuu orjuutta. Hänet on useasti pidätetty johtuen hänen vakaumuksestaan. Biram on Iran Ähm, järjestön äh, puheenjohtaja, joka toimii orjuutta vastaan, joka on saanut useita tunnustuksia ihmisoikeuksien saralla kansainvälisesti. Äh, viime, äh, viime viram, pidätettiin muiden ryhmän jäsenten kanssa mielenosoituksessa häntä syytetään eh, siitä, että hän kuuluu järjestöön, jota ei ole tunnustettu. Ähm, hänen järjestönsä mukaan tämä mielenosoitus eh, järjestettiin, jotta ei, koska ei kunnioiteta Mauritanian perusoikeuksia, eh, erityisesti Senegalin rajalla. Mauritanin viranomaiset sanovat, että Piram on nyt tuomarien käsissä ja joutuu tuomioistuimen eteen. Me olemme erittäin huolestuneita tästä viimeisestä pidätyksestä. Mauritanian edustuston kautta olemme kuvassa yhteydessä Piramin järjestöön. Kuulemme hänen tilanteestaan vankilassa ja kuinka oikeuskäsittely etenee kaikki mahdolliset hyödynnämme käydäksemme vuoropuhelua viranomaisten kanssa näistä asioista. Euroopan unionin lähettiläät Mauritaniassa ovat pääministerin kanssa tästä asiasta puhuneet ja lisäksi on keskusteltu poliittisen vuoropuhelun kautta joulukuussa kotonusopimuksen vuoropuhelun kautta keskusteltu tästä myös. Oikeusvaltioperiaatetta on täysin noudatettava samoin kuin viramin oikeuksia ja tasa-arvo kaikkia äh, kille vähemmistöryhmille äh, ovat äh, välttämättömiä, jotta maa voisi olla vakaa. Me tulemme jatkossakin seuraamaan läheisesti Biramda Abein tapausta. Teemme me vuoropuhella viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta häntä kohdeltaisiin tasa-arvoisesti ja oikein. Meille on kerrottu, että että oikeuskäsittely saattaa tapahtua jo tänään. Euroopan unionin edustusto paikan päällä seuraa tilannetta ja seuraa hyvin läheltä tätä tuomioistuinkäsittelyä, joka järjestetään mahdollisimman pian joka tapauksessa. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionilla on jatkuva vuoropuhelu Mauritanen kanssa ihmisoikeuksista ja myöskin tuemme hallitusta siinä, että se yrittää vahvistaa instituutioita, harmonisoida lainsäädäntöä ihmisoikeuksien saralla, mutta lisää on tehtävä. Maaliskuussa 2014 Mauritania hyväksyi tiekartan, jonka YK edisti, jossa on erilaisia suosituksia, jotta kaikki orjuuden muodot saataisiin poistettua. Lisäksi perustettaisiin erityinen rikostuomioistuin, joka käsittelisi orjuutta. Euroopan unioni tukee voimakkaasti hallitusta siinä, että se toteuttaa tämän tiekartan. Tässä olemme läheisessä yhteistyössä YK ihmisoikeusviraston kanssa. Lisäksi kuulemme ihmisoikeuksien puolustajia, jotka antavat meille laajemman kuvan tilanteesta ja kertovat ja tässä haluamme muistuttaa, että Euroopan unioni rahoittaa myös kolmea hanketta, jo, joilla edistetään demokratiaa ja ihmisoikeuksia Mauritaniassa ja jotka hyödyttävät paikallisia kansalaisjärjestöjä. Viramin tavaus osoittaa kuitenkin, että vielä on paljon tehtävää. Voin vakuuttaa teille, että vuoropuhelumme ja yhteistyömme kautta ihmisoikeuskysymykset mukaan lukien orjuus ja Biramdain Abein tapaus ja mahdolliset muut tulevat tapaukset ovat aina ensisijalla esityslistoillamme ja ne tulevat jatkossakin olemaan diplomaattisen työmme prioriteetti. Kiitoksia. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja, valtionedustaja Eradella Veidolla. Pyydän hiljaisuutta, koska on aivan mahdotonta kuulla täällä edes puhujia. Pyydän siis hiljaisuutta. Seuraavan kohtaan sitten esitys.